nyt puhumme hormonihäiriköistä useiden eri kemikaalien yhteisvaikutuksista ja paljon puhutuista mikro ja nanomuoveista. tiedämme että paineet niihin vesivaroihin joista juomavedet tehdään jatkossa kasvavat ja samaan aikaan myöskin pilaantumisriskit kasvavat

kun EUn kansalaiset luottavat enemmän juomaveden laatuun, silloin he käyttävät vähemmän muovipullossa pullotettua vettä. Ja sitä kautta me voimme myös vähentää muovijätteen käyttöä. Tämä on hieno asia ympäristölle ja myös EU-kansalaisen pullojen raahaamiselle ja lompakolle. Ja tätä kautta kotitaloudet voivat säästää jopa 600 miljoonaa euroa vuodessa, kun tehostetaan näitä. Ja on tärkeää myös, että haitta-aineita, kuten esimerkiksi hormonihäiritsijöitä, lyijyä ja muita valvotaan ja pyritään välttämään juomavedessä niin, että voidaan samalla sitten parantaa luottamusta juomaveteen. Mikromuovi juomavedessä on ongelma ja sen vuoksi olen tyytyväinen siihen, että sitäkin valvitaan. Mikromuoviongelma ei kuitenkaan ole <clears throat> ikävä kyllä vielä tutkittu tarpeeksi. On ikävää, että jäsenvaltiot eivät nopeammin saaneet aikaan yhteistä kantaa tästä direktiivistä ja että tällä tavalla eivät kanna vastuutansa juomaveden saannista. Ja 22. maaliskuuta ö, äh, olisi ollut hyvä saada hyväksyttyä tämä direktiivi, kun on tämä äh, eurooppalainen vesipäivä. Ja olisi hyvä saanut tämä tehtyä vielä ennen vaaleja. Kiitän äh, esittelijä Dantania hänen hienosta työstään ja haluaisin myös tuoda esiin valitteluni niiden puolesta, jotka eivät äänestä tämän puolesta, koska tämä on ensimmäinen aski kohti oikeaa suuntaa. Kiitoksia. Edustaja Shoidrova, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kollegin ja kollegove. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Vesi on elämä. Vesi on strateginen raaka-aine ja meidän täytyy huolehtia siitä paremmin. Euroopan unionissakin on maita ja alueita, joilla juomavesi on harvinaista ja sitä täytyy tuoda kaukaisista paikoista. Vedestä tulee strategisen tärkeä raaka-aine ja siksi eurooppalaisen juomavesidirektiivin uudistaminen on tervetullutta nyt 20 vuoden jälkeen. Tuen kaikkia neljää toiminnan alaa, riskipohjaista arviointia, tiedonsaannin parantamista ja veden laadun parantamista. Me tarvitsemme tiukempia vaatimuksia erilaisten muuttujien suhteen. Tämä on tärkeää, mutta tämän ei pitäisi myöskään kasvattaa sitä hintaa, jonka ihmiset vedestä maksavat. Joka tapauksessa ihmisen terveys on ensimmäinen huolenaiheemme ja sitä ei saa unohtaa. Luonnollisesti jäsenmaat ovat vastuussa veden laadusta subsidiariteettiperiaatetta sovelletaan. Ja tätä täytyy myöskin soveltaa, mitä tulee veteen pääsyyn. Avoimuus ja kuluttajille tiedottaminen ovat myöskin hyvin tärkeitä asioita ja meidän täytyy tämän lisäksi olla taloudellisia veden vuoksi. Euroopan unionin rakennerahastojen ansiosta monien muiden asioiden lisäksi jäsenmaat ovat onnistuneet parantamaan jätevesien käsittelyä. Meidän täytyy suojella vettä kaikkien terveyden eteen. Kiitoksia. Minuutti. Ryby, kaksi minuuttia. President. Kiitos puhemies. Haluaisin myös kiittää esittelijämme sydämellisesti. Vesi on hyvin tärkeä elementti meidän globaalissa selviytymisstrategiassamme. Hyvin vähän vedestä on juomavettä, makeaa vettä. Ja siksi olen iloinen, että kolmas maaliskuuta kello 16.30 Euroopan parlamentissa Brysselissä voimme esitellä YK vesiraportin. Tämä on myös historiallinen askel ja nimenomaan eh, kehitysyhteisvaliokunnassa eh, on pidetty eh, vuosituhannen kehitystavoitteita tärkeinä ja vesi ja elintarvikkeet ovat tärkeitä ja esimerkiksi numerona seitsemän on uudistuvat elintarvikkeet, mutta ilman vettä meillä ei olisi mitään näistä. Sen vuoksi tavoitteet 2, 6 ja 7 tässä kehitysohjelmassa ovat erittäin tärkeitä. Se, että me luomme uusia mahdollisuuksia sitä kautta esimerkiksi maaseudulle koska maaseutu tarvitsee tätä infrastruktuuria ihan yhtä lailla esimerkiksi 50 prosenttia ihmisistä, jotka joutuvat sairaalaan, se johtuu nimenomaan saastuneesta vedestä. Ja tämä johtaa siihen, että meillä on erityisen suuri vastuu. Ja se politiikka, mitä me täällä Euroopassa harjoitamme, niin silloin meidän täytyy pyrkiä viemään eteenpäin sitä myös vähemmän kehittyneissä maissa. Monilla miljoonilla ihmisillä ei ole lainkaan pääs mahdollisuutta saada puhdasta vettä. Ja sen vuoksi vaadimme komissiolta sellaista konseptia, että me saisimme kestävän kehityksen tavoitteen numero kuusi toteutettua niin, että voisimme laatia uudenlaisia suunnitelmia, bisnessuunnitelmia, että voisimme investoida niihin maailmanlaajuisesti niin, että ihmiset saisivat mahdollisuuden tähän. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuorot on puhujalista. Edustaja Faria, yksi minuutti, olkaa hyvä senhor presidente kumplimento kollega dantin pelo seu excelente trabalho neste relatório. gostaria de lembrar. paljon kiitoksia puhemies ja onnittelut edustaja Dantanille hänen erittäin hienosta työstään. Minä haluaisin muistuttaa tuosta oikeus veteen tekstistä, jossa minä olen esittelijänä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kestävän kehityksen tavoitetta numero kuusi kunnioittaa yhtäläinen universaali pääsy puhtaaseen veteen. Meidän täytyy tämä taata. Tämä koskettaa Eurooppaa, mutta ei vain meitä. Meidän täytyy välttää se, ettei juomaveden pulaa ilmastonmuutoksen seurauksena synny. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän täytyy harmonisoida myöskin eurooppalaiset minimikriteerit. Me olemme hyvin ylpeitä, mitä tulee siihen laatuun ja satavuuteen, joka tämä direktiivi pyrkii tapaama, ta- tavoittamaan. Niin Euroopan kansalaiset tunnistavat oikeutensa kuluttajina myöskin veden jakelun ja laadun suhteen on hyvin tärkeää taata pääsy veteen. Tämä koskettaa kansanterveyttä, mutta myöskin sosiaalista oikeutta. Paljon kiitoksia seuraavaksi komission jäsen Avromon Puulos. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia, puhemies. Hy- hyvät kollegat, Toivotan tervetulleeksi parlamentin viestit, jotka vahvistavat, että Euroopan unionin tulisi toimia kansalaisten edun nimissä ja että kaikki tukevat eh, kestävän, kestävän kehityksen tavoitetta kuusi, eh, par, veden parempi saatavuus. Ja tämä, eh, se, että tämä on näkyvissä ensimmäisen, ensimmäisen käsittelyn Eh, lopputuloksessa tämä tarkoittaa sitä, että, että eh, parlamentti tulee neuvotteluun kunnianhimoisin ta- ta- tavoittein, mitä tulee veden saatavuuteen, terveellisyyteen ja eh, normeihin. Ja komissio pyrkii auttamaan yhteislainsäätäjiä pääsemään lopputulokseen, joka varmistaa sen, että kansalaiset saavat nauttia tulevina vuosikymmeninä parasta mahdollista terveyden suojelua. Toivon teille menestystä äänestykseen ja kiitän teitä sitoumuksestanne tähän asiaan. E- Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Seuraavaksi esittelijän vastauspuheenvuoro edustaja Dantean, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, todellakin tämä on viimeinen kerta, kun minä esittelen tässä parlamentissa mietinnön ja siksi haluaisin sanoa mitä minulla on sydämellä, niin kun kuulin tiettyjä vääristeltyjä totuuksia tänä iltana. Kun puhumme veden hinnasta, me emme puhu veden hinnasta, me puhumme palvelun hinnasta. Me puhumme vesi, putki, verkiston ja veden puhdistamoiden hinnasta, kustannuksista. Tämä täytyy ottaa huomioon analyysissä. Minä tiedän, että kaksi miljoonaa kansalaista lähestulkoon allekirjoitti tämän vetomuksen kaikille saatavilla olevan veden puolesta. Kaikki jaamme tämän tavoitteen, mutta kuulemme myöskin niitä miljoonia kuluttajia, jotka vaativat sitä, että meidän pitäisi puuttua veden, veden hintaan niin, että investoinnit palvelisivat paremmin kuluttajien oikeuksia, kansalaisten oikeuksia ja kansanterveyttä. Me emme ole tilanteessa, jossa meitä puuttuisi tieteellistä tietoa. WHO sitä tuottaa jatkuvasti ja tähän Euroopan unionin pohjaa. Ja kun sanotaan, että meidän täytyy ottaa tiettyjä muuttajia, muuttuja mukaan arviointiin, WHO on pitäisi suositella meille arviointimenettelyä, ihmisten terveyden suhteen. Meillä ei ole tällaista menettelyä olemassa, tällaista arviointimenettelyä, mitä tulee mikromuoveihin, eikä meillä ole sitä myöskään hormonihäiritsijöiden osalta. Tällaista arviointia ihmisterveydellä koituvista vaikutuksista. Meidän täytyy jatkaa siis sitä työtä, sitä täytyy jatkaa päättäväisesti, sillä vesi on tarpeen elämälle ja pääsy veteen, laadukkaaseen veteen kaikille on jotakin, mikä täytyy olla vaatimuksenamme. Jos me onnistumme parantamaan vesijohtoveden laatua, jos me onnistumme takaamaan kansalaisille sen, että missä tahansa tilanteessa he saavat laadukasta vettä, kyllä he luopuvat muovipullojen käytöstä. Kansalaisten täytyy tietää, että hanavesi on tuhansia kertoja halvempaa kuin vesipullo vesi, johon ihmiset vaikuttavat välillä sokeasti luottavan. Ja minä en ole varma, onko tällainen sokea luottamus perusteltua. Hyvä komission jäsen, te olette ainut täällä salissa, jolla on vesilasi edessään. Nostakaa tämä lasi nyt miljoonien eurooppalaisten terveyden kunniaksi. Meidän täytyy jatkaa tätä taistelua ja minä luotan niihin, jotka meitä tulevat seuraamaan parlamentissa. Kiitoksia esittelijä. Olemme päässeet keskustelun päätökseen. Äänestysaiheesta käydään huomenna. Nyt seuraavaksi meillä on esityslistalla yhteiskeskustelu koskien Euroopan unionin tietojärjestelmien välistä yhteen toimivuutta. Mietinnön esittelijänä on äh, edustaja Meelo ja edustaja Leiners. Anna nyt edustaja Leinersille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos, äh, kiitos puheenjohtaja. Tällä lainsäädännöllä otamme tärkeän askeleen askeleen eteenpäin tehdäksemme Euroopan turvallisemmaksi, koska nyt me voimme nopeammin ja täydellisemmin saada tiedot äh, rikollisista niin, että voimme paremmin valvoa rajojamme ja huolehtia siitä, että rikolliset tai ihmiset, joilla on äh, huonoja tarkoituksia, eivät enää voi käyttää hyödykseen vääriä äh, henkilöllisyyksiä pari kilometriä täällä Strasbourgissa ähm, on äh, EU-Liisa äh, serverit, jossa äh, hoidetaan nimenomaan informaatiojärjestelmää. Ja tämä bunkerit, nämä bunkerit siellä ovat lähellä toisiansa ja se, siitä huolimatta nämä kaksi eri järjestelmää eivät voi kommunikoida keskenänsä. Ja sen vuoksi meillä on tällaisia sokeita mustia kohtia meidän turvallisuusjärjestelmässämme. Ja nämä sokeat, pimeät kohdat me nyt sitten lakkautamme tällä lainsäädännöllä. Me esimerkiksi poliisit, tulli, rajavartijat voivat nappia painamalla saada tiedon kaikista tietojärjestelmistä. He saavat kaiken sen informaation, mitä he tarvitsevat tehdäkseen työnsä. Ja esimerkiksi biometrisen tunnistuspalvelun kautta voimme meidän käyttää äh, esimerkiksi kasvojen tunnistusta, sormenjälkiä, iiriksen tunnistusta. Näin voimme tehdä työmme huomattavasti helpommin. Tämä on turvallisempaa, halvempaa, selkeämpää ja se on parempi. Eikä niin, että joka kerta pitäisi keksiä pyörä uudelleen. Tämä on nimenomaan tehokkaampaa ja myös äh, kohdennettuampaa. Ja sitten meillä on myös yhteinen henkilötietorekisteri, jossa meillä on kaikki biometriset tiedot ihmisistä, jotka eivät tule Euroopasta. Ja nämä tiedot äh, varastoidaan hyvällä ja järkevämmällä tavalla ja me voimme hyödyntää niitä paljon paremmin ja voimme silloin myös helpommin valvoa tietomme laatua ja voimme myös parantaa sitä, miten äh, lainkäyttäjät saavat käyttöönsä nämä tiedot ja myös esimerkiksi voimme valvoa äh, kaduilla ihmisiä, joilla ei ole henkilötodistusta ja identifioida he. Ja sitten vielä ihmiset, joilla on rinnakkaisia useita henkilöllisyyksiä. Olemme nähneet, että rikollisilla saattaa olla jopa 20 eri äh, henkilöllisyyttä ja heidät on rekisteröity niille meidän tietojärjestelmiimme. Meillä oli esimerkiksi yksi terroristi, jolla, joka oli rekisteröity 14 eri henkilötiedolla. Joten tällä rekisterillä voimme tämänkin nyt välttää. Ja tämä parlamentti on alusta alkaen sanonut, että me voimme suostua tällaiseen ehdotukseen, jos siinä huomioidaan ja valvotaan myös kansalaisten perusoikeuksia. Turvallisuuden täytyy mennä käsi kädessä kansalaistemme perusoikeuksien kanssa. Ja näin me olemme tehneet. Me emme kerää enempää tietoja, vaan ne tiedot, joita meillä jo on, niitä käytetään paremmin. Meillä on hyvin tiukat säännöt, mutta meillä on uusi nettiapplikaatio, valtio, joka auttaa kansalaisia myös itse vaalimaan ja huolehtimaan oikeuksistaan. Tämä uusi asetus on myös uusi tapa tehdä työtä ja sitten hedelmät sadon voimme korjata tulevina vuosina. Haluaisin kiittää komission jäsen Avra Roodista ja Kingiä samoin kuin Nuno Meloa, toista esittelijää. Haluan kiittää myös kaikkia kollegoita, mutta ennen kaikkea neuvonantajia, avustajia, kaikkia, jotka ovat koko ajan meitä auttaneet tässä niin, että olemme vieneet tämän hyvän päätöksen. Ja yhteensopivuus on erittäin tärkeää. Tätä kautta me saamme aikaan turvallisuuden turvallisemman Euroopan. Me teemme sen niin, että meillä on tullivirkamiehet, poliisit, rajavartijat. He auttavat meitä, kun me autamme heitä paremmilla välineillä. Paljon kiitoksia. Nyt annan toiselle esittelijälle, edustaja Meilolle puheenvuoron. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. Kiitos, puhemies, komission jäsenet Mistä tässä on kyse? Me puhumme siitä, että saadaan nopeasti hyvin tärkeää tietoa tehokkaalla ja systemaattisella tavalla ja myöskin kontrolloidulla tavalla. On tärkeää, että me pystymme valvomaan ulkorajojamme, että voimme rajoittaa terrorismia ja rikollisuutta. Tällä hetkellä on vaikeata Äh, havaita äh, monihenkilöllisyystapauksia ja monia äh, rikoksia tehdään varastetun henkilöllisyyden turvin ja ei ole oikein sanoa, että tätä tietoa ei ole, mutta sitä tietoa ei jaeta. Ku, ku, kullakin eh, järjestelmällä on omat yhteistyörajansa ja se, ja se valvoo om, omia tietojaan, eikä se jaa sitä muiden järjestelmien kanssa, koska sen ei ole pakko. Ja tällä hetkellä ei ole riit- olemassa riittävän tehokasta järjestelmää, jonka kautta voitaisiin eh, näitä tietoja jakaa. Olemme työskennelleet tämän asian parissa eh, pitkään ja vilpittömästi yhdessä eh, varjoesittelijöiden kanssa. Ja herra Lennartsia kiitän ja, ja meillä on täällä, eh, täällä on eh, komission jäseniä paikalla ja, ja, ja he ovat olleet mukana myöskin meidän kokouksissamme. Ja tässä ja parlamentti ja komissio yhdessä ovat onnistuneet näyttämään, että kun he työskentelevät korkean prioriteetin asian kan, kan, parissa yhdessä, ne saavat jotain aikaan. Tämä on hyvin tekninen mietintö ja olemme kaikki oppineet asioita, kun olemme työskennelleet tämän parissa. Jos ne ehdotukset, joita tässä esitetään, jos niitä, ne pantaisiin täytäntöön, kansalaiset olisivat enemmän turvassa. Ja jos ajatellaan terrorihyökkäyksiä Saksassa, y- yksi terroristeista oli hakenut turvapaikkaa 14 henkilö, henkilöllisyydellä ja, ja Ranskan terrorisiskussa oli tunisialainen, jolla oli seitsemän eri henkilöllisyyttä. Tämä on todella hälyttävää. Ja tätä eivät kansalaisemme ymmärrä. He eivät ymmärrä, minkä, miten Ranskassa voi tapahtua hyökkäys ja tieto, joka on Belgiassa, eh, sitä ei eh, lähetetä eteenpäin tai päinvastoin. Tässä ei ole kyse hyvän tahdon puutteesta, vaan eh, nopean järjestelmän puutteesta, joka mahdollistaisi sen, että viranomaiset joilla on perusteltuja epäilyjä jonkun henkilön suhteen, voisivat näitä tietoja saada. Meidän täytyy varmistaa kansalaisille se, että meillä on hallussamme ulkorajojen eh, valvonta ja että me taistelemme terrorismia vastaan. Meidän reaktioissamme on ollut ollut puutteita ja, se on, ja, ja valitettavasti nämä ovat sitten heijastuneet eh, terrori-iskuina ja kuoleman tapauksina. Meidän täytyy toimia tässä taisteluissa hyvin tehokkaasti. Olen hyvin ylpeä siitä, että tämä lainsäädäntökausi nyt päättyy ja minä olen ollut tässä toisena esittelijänä ja että tämä yhteistyö on saatu tehokkaasti hyvällä tahdolla. Kiitoksia. Seuraavaksi antaisin komission jäsenelle puheenvuoron ensin komission jäsen Avromon Pulokselle ja sitten komission jäsen Kingille. Kiitän, että olette läsnä täällä kanssamme tänä iltana. Kiitos. Hyvät kollegat, tämä keskustelu keskustelu on varsinainen maamerkki Euroopan unionille. Todennäköisesti, sanon todennäköisesti, koska meillä on vielä toinen asia, joka odottaa. Todennäköisesti viimeinen kerta, kun me puhumme täysistunnossa turvallisuusasioista. Tämä on mahdollisuus nyt myös äh, miettiä ja todeta, kuinka pitkälle me olemme päässeet viidessä vuodessa – Ensimmäinen kerta, kun puhuimme täysistunnossa, se oli myöhään vuonna 2014. Ja me olimme kaikki samaa mieltä, että meidän täytyy muuttaa sitä tapaa, millä jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä turvallisuusalalla. Jotta pääsisimme ylitse menneisyyden turvallisuussa tabuista ja katsoa sisäistä turvallisuutta yhteisenä eurooppalaisena asiana, johon voidaan puuttua vain paremmalla luottamuksella ja vielä paremmalla yhteistyöllä. Ja ajatellen sitä kaikkea, niin tämänpäiväinen keskustelu on hyvä todiste siitä, miten olemme edistyneet viimeisen vuoden aikana yhteentoimivuus meidän informaatiojärjestelmissämme, maahanmuutossa, turvallisuudessa ja rajoilla on asia, joka koskee meitä kaikkia. Yhteentoimivuus on äh, asia, äh, joka äh, on kaikkein tärkeintä. Tämä saattaa kuulostaa hyvin tekniseltä, mutta se on juuri se askel, jonka tarvitsemme, että voimme vahvistaa kansalaistemme turvallisuutta, jotta voimme suojella ja hallinnoida yhteisiä ulkorajojamme sekä paremmin hallinnoida maahanmuuttoa. Juuri näistä syistä minä haluaisin ilmaista kiitollisuuteni molemmille esittelijöille, edustaja Leinartsille ja edustaja Melolle samoin kuin myös kaikille varjoesittelijöille ja heidän avustajilleen siitä, että ymmärsitte, miten tärkeä tämä ehdotus on, jonka me esitimme teille vuosi sitten. Yhteen toimivuus on kaikkein tehokkain tapa taistella sirpa, ponnisteluiden sirpaloitumista vastaan ja sulkea informaatioaukot ja estää rikollisten ja terroristien tulorajojemme ylitse ilman, että me heitä näemme ja huomaamme. Tämä on Euroopan unionia parhaimmillaan. Me vahvistamme ja tuemme meidän äh, rajavartioitamme ja poliisejamme oikeilla välineillä niin, että he voivat äh, tu- suojella kansalaisiamme. Yhteen toimivuus äh, on myös osa sitä, että unioni on astunut askeleen kohti turvallisuusunionia ja me olemme liittäneet maahanmuutto- ja turvallisuuskysymykset kattavalla ja holistisella tavalla. Kaikki tämä samanaikaisesti huomioiden koko prosessin ajan, teidän mahtavalla tuellanne se, että perusoikeuksia kunnioitetaan täysin. Yhteentoimivuus ei ole mikään iso veli tai supertietokanta. Itse asiassa mikään ei muutu viranomaisten pääsyssä tähän informaatiojärjestelmään. Perusoikeusvirasto ja tietosuoja asiamies ovat olleet mukana ehdotuksen alkuvaiheessa ja he olivat mukana päivästä yksi lähtien. Ja silloin me huomasimme myös, että turvallisuus ja yksityisyys ovat saman kolikon kaksi puolta, jotka on varmistettava. Hyvät kollegat, meidän kansalaisemme haluavat enemmän ja vahvempaa Eurooppaa, kun puhutaan turvallisuudesta. Tämä näkyy kaikissa mielipidemittauksissa ja me kuulemme sen joka kerta, kun olemme tuolla kentällä ja tapaamme kansalaisiamme. Yhteen toimivuus äh, voi olla nimenomaan se pelin muuttaja äh, siinä, kuinka me käytämme informaatiota, että parhaalla tavalla suojelemme kansalaisimme. Nyt vaalivuotena tämä on erityisen tärkeää. Me olemme toteuttaneet konkreettisia toimia ja vastaamme kansalaisten pelon aiheisiin. Voimme ihan oikeutetusti olla ylpeitä tästä. Vilpit lämpimät kiitokseni vielä kerran kaikille niille, jotka osallistuivat tähän työhön yhteisesittelijöiden Melon ja Lenartsin kanssa. Ja luonnollisesti kiitokset myös hyvälle ystävälleni Julian Kingille hänen sitoutumuksestaan ja päättäväisyydestään, joka on johtanut tähän menestyksekkääseen lopputulokseen. Komissario King. Paljon kiitoksia komission jäsen Auron Pulos. Nyt komission jäsen King, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, me olisimme voineet äh, valita paremman nimen, mutta toimimus on ratkaisevan tärkeää tietyistä syistä. Juuri kuulimme, mitkä nämä ovat. Me aloitimme siitä, että pyysimme etulinjassa toimivia kertomaan, mitä he tarvitsevat, kuinka voisimme heitä auttaa. Ja he kertoivat, että meillä on ongelma tiedon välityksen ja hallinnan kanssa. Ja erityisesti haastavaa oli se, että löydettiin ja tunnistettiin monia eri identiteettiä käyttäviä henkilöitä. Olemme kuulleet, että tämä on johtanut tiettyihin hirvittäviin terrori-iskuihin. Yksi syistä sille, että etulinjassa toimivat henkilöt tuntivat, tunsivat olonsa turhautuneiksi, oli se, että he käyttivät Euroopan unionin laatuis, laajuisia tietojärjestelmiä. Ja nämä Euroopan unionin laajuiset tietojärjestelmät eivät tietyissä tapauksissa toimineet yhteen tehokkaalla tavalla. Me vastasimme, että me pyrimme tekemään jotakin, että voisimme heitä auttaa, jotta he pystyisivät meidät pitämään turvassa, että poliisiviranomaiset saisivat pääsyn paikkansa pitävään parhaaseen tietoon, jota meillä järjestelmissämme on, jotta löytäisimme tapoja tiettyjä siilorakenteita ja tiettyjä sokeita pisteitä poistaa. Todellakin tätä kansalaiset meiltä odottavat, kuten komissionisen sen Auron juuri korosti. Monet kansalaisista ajattelevat, että me pystymme tähän nyt jo. Ja siitä syystä onkin niin tärkeää, että olemme päässeet tähän pisteeseen ja saaneet tämän askeleen otettua. Aivan alusta lähtien meillä oli monia, moni mutkaisia, itse asiassa arkaluontoisiakin kysymyksiä, joihin tuli puuttua, jos me halusimme tehdä tämän työn menestyksellisesti. Ja siitä syystä voimme mielestäni niin aivan todeta perustellusti, että olemme päässeet tähän pisteeseen tekemällä tehokasta työtä yhdessä. Liipe, valiokunta, koko parlamentti, neuvosto, Euroopan perusoikeusvirasto ja Euroopan tietosuojavaltuutettu aivan alusta lähtien tekivät töitä yhdessä. Tämä on yksi positiivinen asia lisää tekemässämme työssä aiheen parissa. Olemme osoittaneet, että me pystymme kaikki nämä eri toimijat ottamaan aivan työmme alusta lähtien mukaan ja me voimme tehokasta turvallisuuspolitiikkaa harjoittaa niin, että integroimme tietosuojavaltuutetun ja perusoikeusviraston työhön aivan alusta lähtien ja sitten prosessin eri vaiheissa annamme heille mahdollisuuden tarkistaa sen, että tehty työ vastaa perusoikeuksien ratkaisevia vaatimuksia. Yhdessä tekemämme työ tulee helpottamaan Schengenin ulkorajojen valvontaa, se tulee parantamaan sisäistä turvallisuutta kaikissa jäsenmaissamme. Ähm, poliisiviranomaiset ja rajavartioviranomaiset saavat helpomman pääsyn tietoon, johon, jota heillä on oikeus käyttää, ja heidän on helpompi määritellä, onko joku henkilö käyttänyt useita identiteettejä, jotka on kirjattu ylös, tai piilotteleeko henkilö tällaisen takana. Mutta samaan aikaan e, e, tämä helpottaa kunniallisten matkustajien matkustamista. Me olemme pyrkineet kuitenkin hyvin varovasti käyttämään rajoja ja turvaamaan perusoikeudet. Tiedonvaihto tapahtuu vain perusteluissa tapauksissa eikä missään muissa tapauksissa yhteen toimivuuden alalla. Voisin sanoa, että Euroopan parlamentin tässä asiassa harjoittava valvonta on luonut lisäselvyyttä ja lisäturva säädöksiä, esimerkiksi oikeustietoon. Tämä on erittäin hienoa. Me tarvitsemme vahvaa lainsäädäntöä turvallisuus tarpeiden vuoksi tukeaksemme jäsenmaita, mutta me tarvitsemme myöskin turvatoimia, jotta voimme perusoikeuksiamme suojella. On ollut todellakin ilo tehdä henkilökohtaisesti, tämän haluan todeta, todellakin ilo tehdä esittelijöiden Lenners ja Melo kanssa yhteistyötä ja myöskin neuvottelutiimien kanssa. Tiedän, että tämä ei ole tavan mukaista, mutta Pyytäisin, että hetkisen voin käyttää siihen, että kiittäisin myöskin komission yksikköä. Se on tehnyt hyvin, hyvin kovasti töitä tämän aiheen parissa ja pitkällisiä tunteja siihen käyttänyt. Yhdessä saimme tämän tuloksen aikaan. Kun lainsäädäntö tulee hyväksytyksi, se tulee palvelemaan meitä kaikkia. Meidän kaikkien rooli tulee olemaan taata, että se toimeenpannaan oikein. Meidän täytyy aloittaa EU-liisasta. Kyseessähän on virasto, joka nauttii tämän parlamentin täyttä luottamusta. Meidän täytyy varmistaa se, että kaikki toimet, joista olemme yhdessä sopineet, nyt toimeenpannaan. Innovaatiot, joita me olemme luoneet, tehän korostatte tätä, muuttavat turvallisuustilannetta kentällä vain, jos ne täysin toimeenpannaan kollektiivisesti Euroopan unionin tasolla ja myöskin jokaisessa jäsenmaassa. Olen varma, että parlamentti haluaa jatkaa tämän aiheen läheistä seuraamista tulevaisuudessakin ja myöskin toimeenpanoa. Meidän osaltamme komissio tulee eh, antamaan tukea ja rahoitusta, ja me emme tule e- epäröimään toimeenpanovaltuuksiemme käytössä, kun haluamme varmistaa sen, että jäsenmaat sitoumuksensa täyttävät. Jälleen kerran tämä on Euroopan unionille hyvä asia, tämä on kaikkien meidän turvallisuudellemme hyvä asia, ja todellakin kiitän parlamenttia. Kiitoksia parlamentin komission jäsen King. Nyt kuulemme eri poliittisia ryhmiä. Emme ota sinisen kortin kysymyksiä vastaan. Edustaja Radev, ähm, EPP, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Niin, esittelijä, komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensinnä kiittää esittelijöitä heidän työstään näiden, näiden mietintöjen parissa. Ja viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että Euroopan turvallisuusjärjestelmissä on pahoja aukkoja. Ja viranomaisilla on tietoja, mutta he, ne he eivät jaa niitä toisten maiden viranomaisten kanssa, koska meillä ei ole asianmukaisia järjestelmiä. Ja kullakin tietojärjestelmällä on oma tarkoituksensa ja tieto pysyy tämän järjestelmän sisällä. Joten meidän täytyy, on todellakin tärkeää pitää huolta siitä, että nämä tietojärjestelmät tulevat yhteen toimiviksi. EUn tie, tietokannet, Schengenin tietojärjestelmä, ETIAS e ja muut järjestelmät – esimerkiksi rajavartija, jos hän tutkii jonkun ihmisen papereita, hän saattaisi päästä järjestelmään ja, ja käyttää niitä hyväkseen. On hyvä, että asianmukaiset viranomaiset voivat nyt suorittaa näitä henkilötietojen tarkistuksia. Ja he voivat esimerkiksi havaita rinnakkaishenkilöllisyyksiä ja tällä tavoin he voivat paremmin arvioida, onko joku henkilö uhka Euroopan turvallisuudelle. Ja samaten täytyy pitää huoli viattomien ihmisten yksityisyydestä ja, ja täytyy pitää huoli henkilötietojen suojasta. Ja eh, eh, yhteen toimivuuden takaamiseksi jäsenvaltioiden täytyy toimittaa tietokantoihin korkealaatuista tietoa. Näin ne toimivat hyvin. Kiitoksia edustaja Dalli. Kaksi minuuttia. Ole hyvä Mirjam. Grazie, chair. What we are discussing today was not an easy legislation. Se, mistä puhumme tänään, ei ole mitenkään helppoa kollegani. Niin SMVstä. Anita Müller ja minä teimme kovasti töitä varmistaaksemme, että kaikissa kompromisseissa huolehdittaisiin kansalaisten perusoikeuksista ja kaikista henkilöistä, joiden tiedot varastoidaan. Tässä on kysymys hyvin laaja-alaisesta informaatiojärjestelmästä, eikä missään vaiheessa SND ollut tai valmis tekemään kompromissia tietosuojasta ja perusoikeuksista yksittäisten kansalaisten kohdalle. Meille turvallisuus on aina ollut pri- prioriteetto, mutta niin on myös tietosuoja. Kaikkien neuvotteluiden lävitse halusimme varmistaa äh, tehokasta ja äh, hyvää ja turvallista tietojen vaihtoa äh, poliisien, ammattilaisten, maahanmuuttoviranomaisten, rajavartioiden kesken. Sen vuoksi SND halusi myös hyvin vahvan sanamuodon syrjimättömyydestä ja perusoikeuksista yhdessä erityisten viittausten kanssa, jolla suojellaan kansalaisten yksityisyyttä ja henkilötietoja. Siksi me halusimme myös tällaisen nettiportaalin, jonka kautta huolehditaan siitä, että tiedot säilytään hyvällä tavalla. Me halusimme tämän sen vuoksi, että me halusimme Äh, että ihmisillä on myös äh, mahdollisuus äh, katsoa, onko heistä varastoitu tieto oikeaa ja että me tietävät, kenen puolen kääntyä. Halusimme myös varmistaa, että samalla kun puhumme turvallisuuskysymyksistä, niin huomioimme myös kansalaisten oikeuden tiedon suojaan tasapaino täytyy ylläpitää. Kiitoksia edustaja Stevens. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Voorzitter, puhemies, hyvät kollegat. Tämä lainsäädäntöpaketti säätelee yhteen toimivuutta EUn tietokantojen välillä. Olemassa olevat tietokannat, kuten esimerkiksi viisumitietojärjestelmä, ja muut tietojärjestelmät, joita kehitetään. Ulkomaalainen, joka on saanut viisumin ja tulee Eurooppaan, jos on ollut kysymys esimerkiksi rikoksista tuomituista henkilöistä, niin heidät täytyy löytää yksinkertaisella haulla helposti. Rajavartijat voivat käyttää useampia tietopankkeja, vertailla sormenjälkeä keskenänsä sekä myös jäljittää yhden ihmisen useammat rinnakkaiset henkilöllisyydet. Jos poliisi ei pysty tunnistamaan henkilöä, niin hänen ei tarvitse nyt katsoa kuin yhtä tietokantaa, jossa kaikkien ulkomaalaisten tiedot on. EU:ssa on yhä enemmän maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet laittomalla tavalla EU:hun ja luovat sitä kautta jatkuvan äh, uhan sisäiselle turvallisuudelle terroriiskujen myötä. Näiden tietokantojen linkittämisen myötä Euroopan rajoja äh, valvotaan äh, paremmin. NVA on tyytyväinen siitä, että meillä on nyt tällainen yhteinen tietokanta, jonka kautta esimerkiksi rajavartijat ja poliisit voivat äh, saada kaikki tiedot yhtä aikaa. Tokikaan ei saa unohtaa sitä, että myös äh, tietosuoja täytyy noudattaa ja perusoikeuksia. Toivon todellakin, että tämä parlamentti hyväksyy suurella enemmistöllä tämän lainsäädäntöpaketin ja että jäsenvaltiot nopeasti toteuttavat ja toimeenpanevat tämän lainsäädännön. Kiitoksia edustaja Depre. Gerard, ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Ja hyvää iltaa, hyvät komission jäsenet. Meillä on nyt juhlapäivä tänään. Meillä on yhtä keskustelua varten täällä kaksi komission jäsentä läsnä. He puhuvat, eivätkä kuuntele mitään, mutta joka tapauksessa on ilo, että he ovat täällä paikalla. Jos äh, jokin asia oli sellainen, että minä toivoin sen saattavan päätökseen tämän lainsäädäntökohdan aikana nimenomaan tietojärjestelmien yhteen toimivuus on näitä. Me olemme hyvin monia järjestelmiä tehneet ja luoneet, mutta nämä järjestelmät eivät tällä hetkellä ole vielä täysin yhteistoimivia ja käyttäjien kallista aikaa haaskaantuu, kun niiden pitää näitä järjestelmiä käyttöä yhteentoimivuusteksti tuo neljä uutuutta. Tuen niitä. Uusi eurooppalainen tutkimusportaali, jonka kautta poliisit kentällä ja rajavartijat voivat yhtä aikaa tarkistaa kaikista tietojärjestelmistä, jotka oikeuteen, turvallisuuteen ja rajavalvontaan liittyvät tietoja, sen sijaan, että he joutuisivat näitä järjestelmiä käyttämään yksi toisensa jälkeen niin kuin nykyisin. Ja meillä on myöskin mahdollisuus valvoa monien eri henkilöllisyyksien käyttämistä eh, yhteisen henkilötietorekisterin kautta, rinnakkaishenkilörekisterin kautta. Eh, näin voimme vertailla tilannetta, kun eri tietokannoissa olevat tiedot eh, eivät tekisi sitä mahdolliseksi. On hienoa, että me olemme nyt tehneet paljon helpommaksi tunnistaa kolmansien maiden kansalaisia Euroopan unionin alueella. Ja sen lisäksi kiittäisin sitä, että me olemme luoneet yhteisen biometristen tietojen portaalin. Haluaisin myöskin muistuttaa siitä, sillä tämä on tärkeää, että mitään lisätietoja ei tämän yhteen toimivuuden vuoksi ihmisistä kerätä ja kaikki tietosuojasäännöt, jotka ovat voimassa, ovat tämänkin jälkeen voimassa. Haluaisin kollegoja Leinars Melua kiittää tästä työstä ja Altaryhmä tulee tukemaan äänestyksessä tätä asiaa. Hyvä puhemies, jos nyt käy niin, että tämä on viimeinen puheenvuoroni niin täällä täysistuntosalissa, olen onnellinen, että tein sen nimenomaan tämän aiheen parissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Depré. Edustaja Franz, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, keskustelu yhteen toimivuudesta eurooppalaisten tieto kantojen kesken ei ole puhtaasti vain tekninen. Ei, tässä on kysymys myös hyvin poliittisista kysymyksistä. Euroopan tietosuojavaltuutettu varoitti meitä. Tällainen askel äh, on sellainen, josta ei ole paluuta. Euroopan tietosuojavaltuutettu silloin, kun äh, työryhmä 29 äh, myös varoitti tästä. Miksi meidän omat asiantuntijamme sitten varoittavat. Tietosuojassa on periaatteena se, että täytyy olla jokin syy. Ja tämä tällainen keskus nyt sitten kerää kaiken informaation ja yhteen toimivuudella hän näin tulee tapahtumaan. CER on tällainen kes, keski, keskitetty identiteettirekisteri ja siitä tulee tällainen hirviö tietokanta, johon ei kerätä ainoastaan rikollisia, vaan myös syyttömiä kansalaisia. Me kuulemme eh, usein, eh, että eh, monilla ulkomaalaisilla on rinnakkaishenkilöllisyyksiä. Ajatellen esimerkiksi iskua Berliinin joulumarkkinoille. Hyvät kollegat, Nämä henkilöt, niin heitä oli valvottu jo vuosikausia. Ja näissä iskuissa, äh, mikä meni pieleen valvonnassa, se, sitä selvitetään erityisvaliokunnassa. valiokunnassa, mutta kysymys ei kuitenkaan ollut äh, rinnakkaishenkilöllisyysongelmasta. Joten tästä ei ole paluuta. Tällainen keskein, keskitetty äh, tietopankki pankkirekisteri rekisteri biometrisistä tiedosta ja muista on todellakin eh, isku eh, perusvapauksia vastaan. Ja minä en voi kuvitellakaan, miten tämä voi vaikuttaa. Neuvotteluissa näkyy hyvin nopeasti, että lopputulos on sellainen, että me emme voi tukea tätä. Tässä luodaan uutta ja kallista infrastruktuuria, jotta yritykset sitten voivat hyödyntää myymällä kaiken näköistä softaa ja koneita. Ja sitten tämä on alku myös valvonta valtiolle ja me emme vihreänä vihreät voi tätä kannattaa. E Kiitoksia edustaja Ernst, puolitoista minuuttia. Niin muistatteko te vielä Amri-tapauksen, kun turvallisuusviranomaiset valittelivat. Ei ollut kysymys oikeastaan rinnakkaishenkilöllisyyksistä, vaan kysymys oli siitä, että Amria valvottiin ja mitä nyt tapahtui? Tässä tapahtui, että Eurooppa eurooppalaiset haluavat äh, toki nopeasti tunnistaa rikolliset, mutta sen sijaan me saimme äh, neljä äh, tällaista tietokantaa, jotka yhdistetään ja sitten myös biometrinen tunnistuspalvelu, henkilötietorekisteri, rinnakkaishenkilöllisyys, siis tunnistin. Ihan oikeastaan. Tässä on kysymys siitä, että tässä tavallaan poistetaan rajat siltä, miten käytetään näitä tietopankkeja. Ja kuten kollega sanoi, että tästä ei ole enää palvelua. Ja kansalaisten tiedot ovat sitten helppo saalis valtiolle, joka voi sitten valvoa, mitä se haluaa. Ja se, että sitten Eurodac otetaan tähän mukaan, niin silloin maahanmuutto ja rikollisuus kaadetaan samaan soppaan. Ja tästä tulee tällainen supertietokanta ja tietoja myös kolmansien valtioiden kansalaisten rikoksista ja niitä voidaan käyttää. Ja tämä on sitten askel kohti biometristä rekisteriä ja kansalaisten valvontaa. Ensin kolmansien valtioiden kansalaiset ja huomenna sitten me itse. Un minuto. Kiitoksia. Sitten Ferrara, yksi minuutti. Kiitoksia, hyvät kollegat. Tämä lainsäädännön paketti on erittäin tärkeä. Oikeudellinen ja poliisiviranomaisyhteistyö, yhteistyö tiedonvaihdon parantaminen tässä yhteistyössä on aivan perusperiaatteita unionin sisäisen turvallisuuden takaamiseksi. Pariisin terrori-iskujen jälkeen me olemme havainneet, että meillä on nykyisin tiedon hallinnassa ongelmia. Se, että teemme nykyjärjestelmät yhteen toimiviksi, auttaa tiedon vaihdossa. toimivuus parantaa tiedonvaihtoa erilaisten tietokantojen välillä ja on tärkeää väline turvallisuusalan viranomaisille, kansallisille sellaisille ja rajavartioille. Tarkastusten tekeminen ja niiden tekeminen tehokkaammaksi kaikissa jäsenmaissa – tarkoitan sitä, että voimme tunnistaa henkilöitä, jotka voivat olla uhka ja me voimme myöskin tutkia ja torjua vakavia rikoksia. Tämä täytyy tehdä myöskin paremman yhteistyön kautta Euroopan unionin tasolla, joten haluaisin kiittää nyt esittelijöitä Leenars ja Melo tästä hyvin tärkeästä työstä. Minuutti. Edustaja Niiden Myllä, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mindenkit szeretném a kitűnő együttműködésen alapuló munkájukat elsősorban jeroen lenaersnak akivel én leginkább. E, ez a munka nem ám mindig egyszerű. Erinomaisesta yhteistyöstä. SND-ryhmä suhtautui varauksellisesti tiettyihin asioihin e, ja nimenomaan siitä syystä, että e, luodaan tällaisia yhteen toimivia tietokantoja. Nämä, olen sitä mieltä, että nämä tietokannat on, on tarkoituksella, ei vahingossa, suosi, eh, su, tehty eri eh, tarkoituksiin ja ne oli tarkoitettu pidettäviksi erillään. Meillä on turvallisuushaasteita Euroopassa tällä hetkellä. Me toki eh, tarvitsemme järjestelmiä, jotka auttavat taistelemaan henkilöllisyysvarkauksia vastaan ja jota viranomaiset voivat tehdä työnsä kunnolla. Me tiedämme tämän, mutta tietoturva on äärimmäisen tärkeä asia myöskin ja näin meidän täytyy todellakin toteuttaa yhteen toimivuutta suurella varovaisuudella. Meidän perusoikeusvirasto ja tietosuojavaltuutettu ovat esittäneet varauksia ja, ja ne kohdistuvat siihen, että su, näitä toimia toteutetaan keskitetysti ja lisäksi siihen suhteellisuusperiaatteeseen. Me emme voi sallia sitä, että kolman, kolman, kolmansien maiden kansalaiset ovat määritelmällisesti meille uhka ja olen myös huolissani siitä suuntauksesta, joka liittyy myös näihin mietintöihin. Ja kun puhumme turvallisuudesta, niin silloin me olemme menossa perusoikeuksien rajoittamisen suuntaan. Minä haluan sellaisen Euroopan, jossa perusoikeudet ja turvallisuusuhkat eivät ole keskenään ristiriidassa, vaan täydentävät toisiaan. Ja meillä on mielestäni nyt vastuullinen kompromissi tämän asetuksen suhteen arvoisa puhemies kaksi minuuttia, Kiitos. Voin eh, tunnustaa, että tämä tietokanta oli minulle ihan uusi käsite. Minä olen maahanmuuttojuristi alun perin ja siksi minä vastasin eh, rajaosuudesta ja valvonnasta. Ja minähän luonnollisesti tarkastelen tätä mietintöä maahanmuuttojuristin silmin. Ja tämä ehdotus, jonka minä nyt näen, ei tämä ole mitään muuta kuin yksi askel siinä suuntauksessa, jota teemme, jotta voisimme välttää ihmisiä matkustamasta Eurooppaan. Lisää valvontaa eh, ja kontrollia ei eh, estä sitä, että ihmiset lähtevät, ovat pakotettuja lähtemään kotoansa. Mutta tämä vaikuttaa myös eh, meidän perusarvoihimme, jotka nyt jätetään pois pelistä. Me emme kunnioita tällä tavalla ihmisoikeuksia. Maahanmuuttajat tulevat, mutta meidän pelkomme heitä vastaan merkitsee sitä, että me rikomme sekä omia ö, sääntöjämme ja kansainvälisiä sääntöjämme. Ja me yhdistämme maahanmuuton rikollisuuteen. No, keskusteluissahan kuitenkin oli paljon kysymys yhteentoimivuudesta koska parhaassa maailmassahan tästä voisi tulla hyvä, mutta ymmärsin hyvin nopeasti, että molemmat ehdotukset menevät huomattavasti pitemmälle kuin voin hyväksyä. Myös esimerkiksi tämä yhteinen henkilötietorekisteri, jossa on biometrinen informaatio, että se olisi päätietokanta kaikille tietokannoille. Siinä mennään aivan liian pitkälle. Ja varsinkin kun komissio ei onnistunut kuitenkaan vakuuttamaan meitä siitä, että tarvetta on ja että tämä on välttämätöntä. Ei tämä ei ole niin, että tavoite mahdollistaa kaikki keinot. Meillä on kuitenkin perusoikeudet ja minä olen samaa mieltä Roomean analyysistä, nimittäin se, että tästä tulee hirviötietokanta ja että tämä hirviötietokanta ei ole hyväksyttävä. Kiitos. Pimenta Lopes. Kiitoksia edustaja Pimenta Lopes. Yksi minuutti, olkaa hyvä. E Kiitoksia puhemies. Nämä ehdotukset ehdotukset koskevat äh, biometrisen ja henkilötietojen käyttöä eri tietojärjestelmissä, joihin viranomaiset pääsevät äh, ilman minkälaista tuomioistuimen päätöstä. Tämä ei ole vain tekninen asia, tämä on poliittinen kysymys, sillä tämä johtaisi tietyllä tavalla supervalvontajärjestelmän syntymiseen Euroopan unionin läpi. Ja Tämä rajoittaisi kansalaisiemme vapautta terrorismin ja rikollisuuden torjunnan nimissä. Käytännössä me rajoittaisimme sen periaatteen käyttöä, että ihmiset ovat viattomia, kun toisin todistetaan. He olisivat epäiltyjä. Ja tämä teki jonkinlaisen ylikansallisen puitteiston maahanmuuton valvonnalle. Tämä on vain yksi tyypillinen äärioikeiston ajatusten ilmenemä. Tämä on ristiriidassa demokratian kanssa. Edustaja James. Niin, tämä, nämä ehdotukset keskittyy kontrolleihin ja pyrkii saamaan aikaan parempia tuloksia kuin mitä meillä on. Minä väitän, että tämä lähestymistapa on harhaan johdettu ja se on myöskin kustannustehoton. Tämän säädöksen kustannukset arvioidaan 490 miljoonaksi euro, euroksi. Ja verrataan Yhdysvaltoihin, siellä, siellä on saman suur, suuruinen väestö ja siellä on sisäisen turvallisuuden järjestelmä – joka on todellakin paljon suurempi. Ja tämä on pelkkä, pelkkä pisara meressä. Jos halutaan olla tosissamme, meidän täytyy tehdä kunnollinen hanke. On myöskin esitetty huolenaiheita tietojen laadun oda suhteen. Ja on esitetty eh, eurooppalaista hakuportaalia, jonka alla sijaitsisivat yhteyden biometrinen tunnistuspalvelu ja henkilötietorekisteri. Jo, ja e, tämä ei auta, e, vaikuta mitään siihen, että rikolliset saattavat hävittää e, kaiken jäljen itsestään ja, ja välttelevät näin vastuuta. Ja Euroopan passeja myydään mustassa pörssissä ja niitä, niitä saa hankittua rikollisesti. Onko kukaan komissiossa tai neuvoston tasolla todella pohtinut, miten 500 miljoonaa e- EUn kansalaista ajattelee siitä, että heidän henkilötietonsa kerätään ja niihin pääsee käsiksi tällä tavoin. Toivottavasti Euroopan unioni ei havittele tule, tulevansa poliisivaltioksi, mutta tä, siltä se nyt kuitenkin vaikuttaa. Euroopan unionin eh, pyhä ihmisoikeuspilari on nyt uhanalainen. Ja tämä ehdotus ei tuo mitään muuta kuin EU-kontrollia siellä, kun itse, itsenäiset valtiot riittäisi. Kiitokset ja seuraavaksi kollega Moraes, yksi minuutti. Eihän ole paikalla. Okei, okay, Lopes Aguiar, olkaa hyvä. King, komissario King, komissario Abramopoulos. Komission jäsenet, tu- eurooppalaisena ja, ja espanjalaisena sosialistina tuen teet näitä ehdotuksia täysin, joka pyrkii to- tehokkaisiin toimiin rajat ylittävää rikollisuutta ja terrorismia vastaan uusi, yhteen toimivuuden keinoin. No, tässä on nyt ajateltu sellaista tietojärjestelmää, jos, jonka kautta eh, Schengenin tietojärjestelmä, Eurodac ja muut järjestelmät eh, ja myöskin ECRIS-tietojärjestelmä kolmansien maiden kansalaisista, nämä kaikki eh, lyödään yhteen. No huolenaiheena ovat, että jos tämä, tämä ei nyt kuitenkaan, kuitenkaan eh, sekoita, seko, tämä, se, tässä sekoitetaan maahanmuutto ja rikollisuus, kun ne eivät ole samoja. Eh, tarvitaan tietenkin eh, henkilötietojen suojaa. Me täytyy olla, tässä täytyy toteuttaa his, suhteellisuusperiaatetta ja muuten tuen... Kiitokset kollega Lopes Aguiar. Ei ketään ole pyytänyt puheenvuoroa keskustelussa ilman puhelista, joten puheenvuoron saa komission jäsen King. Olkaa hyvä. Well, no, Paljon kiitoksia puhemies ja paljon kiitoksia kaikille, jotka käyttivät puheenvuoron tässä aiheessa.